E, kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie... No niin, siirrymme eteenpäin esityslistallamme. Seuraava esityslistan kohta on oikeusvaltioperiaate Venäjällä, komission varapuheenjohtajan julkilausuma. Annan nyt puheenvuoron ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kuluttajan puolesta ministeri Gierille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Paronitar Astonin pyynnöstä puheenjohtajavaltio Unkari edustaa korkeaa edustajaa komission varapuheenjohtaja tässä keskustelussa. Baronitar Aston, niin kuin saatatte tietää, on tällä hetkellä eh, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä matkalla. Haluan kiittää teitä siitä, että olette ottaneet esiin ihmisoikeus- ja oikeusvaltiotilanteen Venäjällä huolimatta tietyistä myönteisistä signaaleista presidentti Medvedeviltä viime vuonna. Tämänhetkinen ihmisoikeustilanne Venäjällä, erityisesti Pohjois-Kaukasuksen alueella, on erittäin huolestuttava. Väkivalta, häirintä ja pelottelu, joka kohdistuu aktivisteihin, asianajajiin sekä riippumattomiin toimittajiin, on erittäin suuri huolenaihe. Tapausten määrä on erittäin korkea nämä brutaalit hyökkäykset, jotka ovat äh, kohdistuneet toimittajiin äh, Ole Kashinin ja Anatoli Adamchukkiin sekä ympäristöaktivisti Konstantin Fetisovin, ovat viimeisiä muistuttajia tästä epävarmuuden ja pelottelun ilmapiiristä, joka kohdistuu toimittajiin, aktivisteihin ja ihmisoikeustaistelijoihin Venäjällä ihan joka päivä huolimatta korkeimman tason lupauksista tekijät harvoin joutuvat oikeuden eteen ja tuomituiksi. Rikoksista ei joudu vastuuseen, rikoksista, jotka kohdistuvat ihmisoikeustaistelijoihin. Esimerkiksi tapaukset Estemirova, Rova Politkovska ja Rova Papurova ja Herra Markelov ja monet muut. Nämä tapaukset edelleen osoittavat, että oikeuslaitos ei toimi tehokkaasti. Niin kauan kuin näitä rikoksia ei ole ratkaistu, rankaisemattomuuden ilmapiiri vallitsee. Kuitenkin on myös myönteistä kehitystä. Voisin tässä mainita Moskovan kaupunginvaltuuston päätöksen antaa lupa eh, säännöllisille rauhanomaisille mielenosoituksille, jotka olivat kiellettyjä viime vuoteen asti. Esimerkiksi artikla 31 kulkue tai vihanpäivän kulkue. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän päätökseen. Samalla kuitenkin kuulemme viestejä eh, rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä, esimerkiksi oppositiojohtajien pidätyksistä, jotka tapahtuvat näissä luvallisissa mielenosoituksissa kaikkialla maailmassa. Ja tämä on erittäin, kaikkialla maassa ja tämä on erittäin huolestuttavaa. Sanan, vapaus, kokoontumisvapaus ja yhdistymisvapaus ovat ennakkoehtoja modernien yhteiskuntien kehittymiselle. Ja kaikki nämä vapaudet ovat myös osa Venäjän federaation perustuslakia. Ja samoin Venäjä on sitoutunut niihin tullessaan YK, Etyjin ja Euroopan neuvoston jäseneksi. EU todella voimakkaasti pyytää Venäjää kunnioittamaan sen, näitä sitoumuksia ja takaamaan nämä oikeudet kansalaisilleen. Presidentti Medvedev on pyytänyt presidentillisen ihmisoikeusneuvoston tutkimaan Hodorovskin, Lebedevin ja Magnitskin tapauksia. Olemme tyytyväisiä tähän. EU ei ole salaillut olevansa erittäin huolissaan siitä, miten nämä tapaukset on käsitelty. Presidentti Medvedev on usein puhunut niin kutsutusta oikeuslaitoksen nihilismistä Venäjällä ja EU on valmis tukemaan Venäjää, kun se pyrkii uudistamaan oikeuslaitostaan. Ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että uudenaikaistamista varten tarvitaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja mehän olemme kumppanuusohjelmassamme tähän pyrkineet ja tässä yhteydessä on myös valmisteltu ihan konkreettisia toimia esimerkiksi vetomusjärjestelmän perustaminen siviili- ja rikosoikeusjuttuja varten Venäjällä. Ja tämä tehdään yhteistyössä presidentin hallinnon ja Euroopan neuvoston kanssa. Olemme valmiit tekemään yhteistyötä Venäjän kanssa, samoin käynnistämään uusia hankkeita korruption kitkemiseksi ja Haagin yleissopimuksen kunnioittamiseksi. Pohjois-Kaukasuksen tilanne on erityisen huolestuttava ja vaatii välittömiä toimia. Olemme hyvin tyytyväisiä uudesta talouden ja sosiaalisen kehityksen strategiasta, johon varapääministeri Kloponin on sitoutunut, mutta paljon muutakin tarvitaan, jotta voidaan vastata kestävällä tavalla niihin haasteisiin, joita terroristien barbaariset hyökkäykset siviiliväestöä vastaan aiheuttavat koskemattomuus ja rankaisemattomuus, joka on kohdistunut turvallisuusjoukkoihin Tsetseniassa, ruokkii vihaa ja terroria alueella ja on meille suuri huolenaihe. Kunnioitamme kaikkia niitä, jotka ovat menettäneet henkensä, kaikkia niitä, jotka joutuivat aggression uhriksi ammattiinsa tai usko, uskomuksensa vuoksi. Ja kunnioitamme kaikkia niitä rohkeita, jotka tässä vaikeassa ympäristössä taistelevat kansalaisoikeuksien puolesta. Kaiken kaikkiaan puhemies, arvoisat jäsenet, viimeisimmät äh, raportit eivät ole olleet kovinkaan myönteisiä. Vaikka myönteisiä merkkejäkin Venäjän ihmisoikeustilanteesta on kuultu, usein tapahtuu takapakkia eikä todellista parannusta ole tapahtunut. Kuitenkaan emme saa menettää uskoamme. Ihmisoikeustuomioistuimen monet tuomiot ovat antaneet merkittävän kannustimen Venäjälle oikeusvaltioperiaatteen tukemiseksi ja me tuemme Venäjää äh, ihmisoikeusalalla, käymme vuoropuhelua ja Venäjä hyväksyy myös meidän kritiikkimme aivan niin kuin me hyväksymme Venäjän kritiikin. Tulemme jatkamaan tämän äh, sitoumuksemme tiellä, koska vaihtoehtoa ei ole. Kiitos puhemies. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP-ryhmän nimissä ähm, herra Schöflin. Olkaa hyvä. Uh, thank you, President, Minister. Kiitos puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komissaari. Ne, jotka tuntevat Venäjän, tietävät, että siellä ei normaalit kriteerit oikeusvaltioperiaatteessa sovellu. Tämä tietysti erottaa Venäjää muusta maailmasta ja myös omasta kansalaisistaan. Kun EU on tekemisissä e- Venäjän kanssa, sen pitää ottaa huomioon semmoisia ei juridisia asioita, nimittäin poliittinen puuttuminen, korruptio ja myös väkivalta. Suhde Venäjän ja lännen välillä on hyvin epävakaata e- ja siitä puuttuu täysin avoimuus ja vastuullisuus. Venäjän omat kansalaiset tar- joutuvat elämässään kohtaamaan mielivaltaisuutta ja väkivaltaa joka ei tietenkään noudata kansainvälisiä ihmisoikeusvaatimuksia. EUlla ei ole siis muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa oman laillisuutensa ja Venäjän laittomuuden suhteessa. Kiitos. Herra Adrian Severin sosialistien demokraattien puolesta. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat yhteiskunnan, yhteiskunnan osalliset määrittävät politiikan, kuitenkin ennalta arvattavuus ovat ammattimaisen ja, ja riippumattoman tuomioistuinlaitoksen aikana. Kun EU ja Venäjä tekevät yhdessä bisnestä, niin niiden vallan, va, niiden päätöksenteko ja, ja tuomioistuinlaitos voivat olla vain samanlaisia. Ja kun halutaan kumppanuutta ja yhteistyötä, konsen, konsensusta, luottamusta ja toimen, vastavuoroisuutta. Venäjä on Euroopan neuvoston täysjäsen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittajavaltio. Ja niinpä, niinpä Euroopan neuvostolla on mahdollisuus katsoa demokratian ja oikeusvaltion kehittymistä Venäjällä. Euroopan unionin pitäisi senpä takia olla yhteydessä Euroopan neuvostoon, jotta yhdessä Venäjän kanssa voitaisiin saada jonkunnäköinen vapauden, demokratian ja oikeuden alue. EU on nyt itse liittymässä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, niin senpä takia sen pitäisi katsoa jatkossa jäsenenä tähän tai allekirjoittajana tähän sopimukseen, miten se pystyy toimimaan yhdessä Venäjän kanssa demokratian ja oikeusvaltion alalla. Vuosia sitten, hyvät naiset ja herrat, kun Euroopan parlamentti, parlamentilla oli vähän enemmän sananvaltaa vain vähän enemmän kuin järjestöllä, niin se, se käytti retoriikkaa ja nimesi su, syyllisiä. Nyt mä olen kuitenkin poliittisesti voimakas toimieli, mutta silti me olemme pragmaattisia. Me emme saa nyt sitten tunteiden johtaa asioita, vaan me emme saa myöskään arvojamme unohtaa. Me samalla emme saa olla syyttäjä ja tuomari. Me emme voi syyt- väitteiden perusteella toimia eri ryhmien sanojen mukaan. Meillä pitää olla johdonmukainen lähestymistapa ja myös meidän pitää olla avoimia kuitenkin kuitenkin voimakkaita Venäjän suuntaan, jotta voisimme saada aina jonkunnäköisen strategisen kumppanuuden Venäjän kanssa, joka ei kuitenkaan ole kylmä, kylmän sodan lainen. Kristina Ojulan, liberaalit ja demokraatit. Kiitos. Meistä Venäjä on tärkeä osa, partneri EUlle. Sen takia odotamme, että Venäjä noudattaa kansalaisten perustuslain mukaisia oikeuksia ja kansalaisia velvoitteitaan. On fakta, että ihmisoikeusloikkaukset, kansalaisoikeuksien loikkaukset sekä laillisuusperiaate ovat tulleet Venäjällä äh, arkipäiväisiksi. Laittomuus ja korruptio ovat johtaneet siihen, että 300 000 Venäjän kansalaista on lähtenyt viime vuonna omasta maastaan. On vaikeaa kuvitella, että ulkomaiset tai kotimaiset yritykset investoisivat tällaisessa yritysympäristössä. Venäjän viran viranomaiset er, ilmeisesti täytäntöönpanevat perustuslain vastaista lakia ja järjestystä. Tilanne Pohjois-Kaukasuksella on yksi kaikista räikein esimerkki tästä. Venäjän perustuslaki tarjoaa mahdollisuuden monipuoluejärjestelmään, mutta de facto siitä on tullut yhden puolueen järjestelmä, jossa on syrjään sysätty parlamentti. Haluaisin kysyä neuvoston edustajalta, mitä seuraamuksia ja sanktioita sovelletaan Venäjän, venäläisiä viranomaisia vastaan, sellaisia, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusväärinkäytöksistä ja oikeusvaltion vääristämisestä. Euroopan unionin pitää olla johdonmukainen politiikassaan kolmansia maita kohtaan. Se, sen arvovalta vaarantuisi, jos me suljemme silmämme tällaisilta rikoksilta joissain maissa, kun taas toisten maisten, toisia maita kohtaan asetamme sanktioita. Me emme voi jatkaa normaalin suhteen Venäjän kanssa, ellei siellä ole minkäännäköistä parannusta tilanteessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Vene Schulz, Vihreät, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Venäjän federaatio on eh, hyvästä perustuslaista huolimatta. Se ei ole oikeusvaltio. Eh, toimivalta oikeusvaltiolta puuttuvat eh, välttämättömät osat, kuten riippumaton oikeuslaitos sekä lehdistö. Osa, siis lähes kolmas osa ihmisoikeustuomioistuimen jutuista tulee juuri Venäjältä. Ihmiset eivät luota oikeuslaitokseen Venäjällä, eivätkä yleensä saa myöskään oikeutta. Ja vaikka presidentti Medvedev ja eh, pääministeri Putin ovat kaksi juristia vallan huipulla ja ovat eh, luvanneet eh, poistaa oikeuslaitoksen nihilismin, mutta nämä lupaukset ovat pelkkää kyynisyyttä. Kukaan tai mikään oikeuslaitoksen osista ei uskalla tehdä riippumattomia päätöksiä. Tämä on tällaista puhelinjuridiikkaa ja Hodorkovskin tapaus osoittaa tämän. Olemme juuri kuulleet, että tuomari Mihilkinille saneltiin tämä Hodorkovskin tuomio puhelimissa puhelimessa. Tämä on kuin kulakkien aikaa ja poliittinen johto ohjailee niin demokratiaa kuin oikeuslaitostakin ja epäonnistuu täysin, kun pyritään ratkaisemaan poliittisesti perusteltuja rikoksia. Ja toimittajiin kohdistuva pelottelu ja rikokset ovat aiheuttaneet todellisen pelon ilmapiirin. Juristi, joka löysi Ähm, poliittisia ongelmia ja joka sitten järkyttävällä tavalla pidätettiin ja kuoli, virui sellissään ja kuoli, on hyvä yksi, yksi esimerkki tästä. Ja Venäjän johto ei ole valmis todellisiin uudistuksiin. Perustuslain takaamat kansalaisten oikeudet tulisi toteuttaa ja samoin sitoumukset, joihin etujärjestön ja Euroopan neuvoston puitteissa on sitouduttu, tulisi toteuttaa. Aivan välttämätöntä ovat vapaat ja oikeat Duuman ja presidentinvaalit, jotka toteutetaan eurooppalaisten standardien mukaan niin, että kaikki puolueet saavat samat oikeudet ja myös media huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Charles Tannock, ECR-ryhmä, olkaa hyvä. Puhemies, Venäjä on hyvä partneri EUlle, mutta se ei ole mikään aito demokratia, jossa valitsisi oikeusvaltio. Siellä on ihmisoikeuspuolustajia ja, jo, ja lehtimiehiä murhattu, näitä ei ole koskaan selvitetty. Minkä takia Venäjä sitten ne Euroopan neuvostossa suvaitaan? Kremlinin aarteet ja sen hallituksen oikeutus Wikileaksin perusteella osoittavat sen mafiavaltioksi. Ja itse asiassa kuitenkin Venäjän autoritäärinen hallinto ei kuitenkaan ole vielä saanut kritiikkiä ulkopuolelta. Ja venäläinen tuomari tuomioistuimessaan voi pyytää, että brittihallitus antaa vangeille äänestysoikeuden. Tämä on täysin absurdia ja osoittaa, miksi Euroopan neuvosto minun mielestäni ei kansainvälisesti enää saa sanansa kuuluville. Ja tästä seurauksena monet britit, myös poliitikot, ovat sitä mieltä, että, Britannia arvioi uudelleen Euroopan neuvoston jäsenyyttään ja sen tuomioistuimen päätöksiin. Kiitoksia. Puhuitte kyllä erittäin nopeasti. Tämä on hyvin vaikeaa tulkeille. Sitten Bruno Gollnisch. How long, Mr. President? Combien de temps, s'il vous plaît? Miten paljon meillä on puheaikaa, puhemies? Une minute. Minuutti. Puhemies, parlamentti uskoo antavansa äh, Venäjälle jonkinlaisia ihmisoikeusläksyjä. Kuitenkin tällaisia oikeuksia meillä ei ole. Herra Julian Assange, Wikileaksin äh, perustaja, itse en muuten ole samoilla linjoilla, mutta joka tapauksessa äh, jo, jo viikko kun tolkulla olemme saaneet kuulla hänen tilanteestaan ja sitä, että hänet ollaan karkottamassa Ruotsista ja hän olisi joutumassa tuomiolle. Tämä on samantyyppistä toimintaa kuin mitä Yhdysvallat harjoittavat. Kyse olisi herra Assangein syyllistymisestä kahden alaikäisen raiskaukseen ja, ja, ja kondomirikkoutumista on puhuttu. Ja kuitenkin selvää on, että nämä kaksi naista eivät tällaista raiskausta halunneet, mutta eivät he myöskään halunneet olla alastomana äh, sängyssä. Mutta tämä on ainoastaan esimerkki. Äh. Me keskustelemme Venäjästä. Parahin kollega, me keskustelemme Venäjän oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta. Mikrofoni ei ole enää päällä. Mikro. Ja, ja. Dear colleague, dear colleague. Niin, arvoisa, arvoisa kollega, ymmärrän kyllä, mutta kun esityslistalla on tällä hetkellä keskustelu Venäjän tilanteesta, olen nyt kyllä hyvin pahoillani, mutta ei tässä kesken keskustelua nyt voi aihetta lähteä vaihtamaan. Pahoittelen. Seuraava puhuja. Kuulemme muut puhujat. Heistä ensimmäisenä Rova Ria Oomen Räyttö minuutti. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Niin, puhemies. Tämän päivän keskustelua käydään nyt, koska Venäjän presidentti Medvedev kaikkien muiden kärjessä on todennut haluavansa uudistuksia, mutta samalla joudumme toteamaan, että tämä modernisointi ei toteudu, koska esimerkkejä täysin vastakohtaisesta tilanteesta on koko joukko joukko. Lähteiden mukaan korruptio rehottaa, vaikka on uusi korruptiolainsäädäntö, samoin tämä Jukos, tapaus ja oppositio, johtajien, ihmisoikeustaistelijoiden pidätykset, myös Saharov-palkinnon saaja. Ähm, Venäjä ei kyllä vielä ole saanut äh, toimimaan tätä modernisointiohjelmaansa ja jos me nyt olemme tämän modernisointiohjelman kumppaneita Venäjän kanssa, ja meillä on EU-Venäjä-sopimus, niin kyllä meidän tulisi edistyskertomuksessa, kun arvioidaan äh, kumppanuuden kehittymistä, niin mielestäni on ongelmallista, että oikeusvaltion modernisointiin on kirjattu vain viisi virkettä. Eikö meillä nyt kuitenkin ole enemmän asiantuntijuutta tässä talossa? Parlamentti tulee kirjoittamaan Venäjästä mietinnön ja me todella vetoamme sen puolesta, että oikeusvaltio toteutuisi. Kiitoksia ja seuraavaksi Knut Fleckenstein, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Niin, puhemies, hyvät kollegat, valitan, että tämä asia tuli esityslistalle niin lyhyellä varoitusajalla, niin että korkea edustajakaan ei ollut täällä paikan päällä. Viime kuukausina neuvoston kanssa on tehnyt työ, tehty työtä EUn sisäisestä lähestymistavasta Venäjän suhteen. Kun minä olen tullut koordinoimassa tätä, niin minusta olisi ollut hyvä, että tätä keskustelua ei käytäisi ilman korkeaa edustajaa. Mikään muu EUn strategisista kumppanista ei ole maantieteellisesti ja historiallisestikin niin lähellä kuin Venäjä, ja senpä takia on hyvin tärkeää seurata sen sisäpoliittista kehitystä. Ja haluaisin tässä yhteydessä viitata työohjelmaan, jota äh, äh, Venäjän ja meidän suhteiden modernisointityöryhmän koordinaattorit ovat tehneet. Tämä yhteinen toimintaohjelma sisältää tärkeitä ja, ja, ja, ja oikeita asioita, jotta Venäjän oikeusvaltioperiaatetta voitaisiin tosiasiallisesti tukea. Ja tämä meidän kumppanuutemme tosiasiallisesti pitää olla hyödyllinen monemmille osapuolille ja sen pitää, hyödyn pitää näkyä myös kansalaisille. Kun Venäjää uudistetaan, niin sen presidentti on kansainvälisille kumppaneille tarjonnut mahdollisuuden hedelmälliseen yhteistyöhön ja siihen meidän täytyy nyt tarttua. Ja jotta tämä uudistus olisi kestävää, niin ei riitä, että uudistetaan teknologiaa, tekniikkaa, sen taloutta, mutta pitää myös kehittää sen oikeusvaltion periaatteita. Vasta sitten, kun yrittäjät ja kuluttajat voivat luottaa oikeusvaltion, ne voivat ryhtyä sijoittamaan omaan maahansa. Meidän pitäisi tätä kättä nyt, tämä, tähän käteen tarttua ja tarttua ja auttaa Venäjää luomaan uusi, modernimpi maa. Kiitos. Jacek Protacik, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak jak wielu kolegów, którzy zabierali głos wcześniej, podpisuję... Niin, e, minä kannatan kaikkia näitä puheenvuoroja, jotka tässä kuultiin. Venäjä on strateginen kumppani sekä kansainvälisen turvallisuuden että talouden puolesta. Onkin ilmeistä, että meitä tilanne kovasti kiinnostaa naapurimaissa. Näyttää siltä, että on varsin huolestuttavia trendejä. Vain kolme prosenttia venäläisistä uskoo, että heillä on minkälaista sanavaltaa ja vaikutusvaltaa maansa poliittiseen elämään. 76 prosenttia heistä sanoi, että eivät voi kunnolla tehostaa, varmistaa oikeuksiaan ja sanovat, että viranomaiset eivät kunnolla kuuntele, to, toimi lainsäädännön mukaisesti. Tämä on erittäin synkkä kuva tilanteesta maassa, joka on meille niin rakas ja jonka kehitys on meille varsin tärkeä, mutta kehitys siellä ei riitä. Taloudellisen kehityksen ei pitäisi olla kaiken loppupäämäärä. Oikeusvaltioperiaate on tärkeä kysymys, johon meidän pitää keskittyä niin kuin olemme muidenkin naapurimaiden kohdalla tehneet. Ja. Galer. Liebe Kollegen, e- Hyvät kollegat, teemme laajaa yhteistyötä talouden alalla, mutta myös muissa kysymyksissä. Ja on tärkeää, ja se on tullutkin täällä myös esiin, että oikeusvaltioperiaate Venäjällä pidetään jatkuvasti esillä. Viime viikkoina olemme puhuneet vakaudesta paljon esimerkiksi Välimeren alueella ja olemme määritelleet, mitä vakaus ei ole, eli autoritaarisia rakenteita se ei ole. Mutta uskon, että Venäjän kohdalla vakaus ei ole pelkä tai ei ole sitä, että poliittisesti vaikutetaan tuomioistuimiin ja vainotaan ihmisoikeusaktivisteja ja Mielestäni on aina oikea aika käsitellä näitä kysymyksiä ja toivon, että operatiivisessa suhteessamme Venäjän kanssa tulevina aikoina teemme Venäjälle selväksi sen, että se pistää oman tulevaisuutensa likoon, jos se ei noudata oikeusvaltioperiaatetta. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Sitten herra Kelam, nyt olemme tässä kohdassa ilman Kiitoksia puhemies. Oli kansalaiset aktiivista journalistit, jotka on murhattu, Politowska ja Matsiski, mutta yhtäkään rikosta ei ole selvitetty, eikä yhtäkään murhaa ole viety oikeuden käsittelyyn. Hallinto ei halua toimia avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Tämä voidaan nähdä tavallaan äh, rikoksen osallistumisena. Natale Vasilia öö, otti, sanoi netissä, että tut, tuomarit eivät päättyneet Hodorowskin kysymyksessä päätöksen, vaan tämä saneltiin heille viranomaiset ovat vastuussa Magnitskista ja muista tapauksista. Tämä on yksi konkreettinen toimi osoittaa. Pitäisi osoittaa konkreettisesti, että EU on vakavissaan oikeusvaltioperitteen ja avoimuuden kehittymisestä Venäjällä. Se seikka, että Venäjän viranomaista on tullut niin hermostuneita ajatellen koko ajatusta tästä osoittaa, kuinka valtavaa potentiaalia EUlla todellakin on. Se voi saada aikaan muutoksia tähän tilanteeseen. Kiitoksia. Herra Watson. Kiitos eh, puhemies. Meni, moni meistä tässä maassa näkee Venäjän osana eurooppalaista perhettä ja me toivoimme, että Berliinin muurin murtumisen jälkeen Venäjä olisi tullut lähemmäksi meitä. Surullista kyllä näin ei ole tapahtunut vaan se on ottanut oman reittinsä ja tietenkin se stressaa kaikkia niitä tahoja, jotka haluavat nähdä oikeusvaltion, demokratian ja vapauden venäläisille toteutuvan. Täällä meillä on paljon enemmänkin kokemusta Venäjästä monella kuin minulla, mutta minä toivon, että komissio kuitenkin painostaa korkean edustajan kautta E, sillä tavalla, että meidän arvomme korostuvat. Meidän täytyy puhua yhdessä heidän kanssaan ihmisoikeuksista, mutta meidän ei pidä sallia heidän johtajien pestä rahaa eurooppalaisissa pankeissa, kouluttaa lapsensa meidän kouluissamme, yliopistoissa tai tulossa tulemasta tänne lomille. Jos me kaikki kohtelisimme autoritäärisiä johtajia tällä tavalla, niin silloin me siirtyisimme eettisempään maailmaan. Mrs. Hautala. Rova Hautala. Uh, Puhemies, minä yhdyn niihin kollegoihin, jotka sanovat, että tarvitsemme älykkäitä, fiksuja tapoja tarttua autoritaarisiin hallintoihin, joissa rikotaan ihmisoikeuksia vastaan. Ja haluaisin pyytää korkeaa edustajaa paikalla. Oletteko te valmis ryhtymään toimiin niitä vastaan, jotka rikkovat ihmisoikeuksia vastaan, niin kuin on sanottu näissä parlamentin päätöslauselmissa, uskon, uskoakseni 15. joulukuuta, jossa vaadittiin viisumi, viisumille varojen jäädyttämistä näiden henkilöiden kohdalla, jotka voidaan liittää herra Varniskin kohtaloon, joka ikävä kyllä joutui kuolemaan Venäjällä vankilaolosuhteissa. Olisiko joita, löytäisikö pari, kolme rohkea ulkoministeriä, jotka tarttuisivat tähän asiaan? Ja korkea edustajat, jos osoittautuisi todeksi, että tuomari Damilki laati Lebedevin ja Hodoroskin tuomion ja otti ohjeita virkamieheltä, virkamiehet, olisivatko nämä tuomarit mukana tällaisella, lue, tällaisella listalla mukana? Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Rusko je jedným z najvýznam... Hyvät kollegat, Venäjä on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin kumppanimaista eikä siellä ole kovin pitkiä demokraattisia perinteitä. Ja voidaan ihan sanoa, että Venäjä on edelleen tottunut siihen, ei ollut vieläkään tottunut siihen, miten demokratia toimii. On islamismi, terrorismia, jota vastaan se kamppailee ja myöskin turvallisuusjoukoilla ja järjestelmillä on hyvin vankka asema. Standardit Venäjällä ovat hyvin erilaiset kuin meillä, mutta Täytyy hyvin tarkkaan katsoa, missä mennään. Dialogissa Venäjän kanssa täytyy toimia kumppanuushengessä asiallisesti ja täytyy koko ajan toivoa sitä, että tämä järjestelmän laatu paranisi. Me emme voi pelkästään voi opettaa heitä, vaan meidän täytyy venäläisten kanssa puhua, kuten ystävien kanssa. Meillä täytyy olla oma ideologiamme siitä, että on vaurautta ja vapautta. Mr. Tarrant. Uh, Kiitoksia. Minun mielestäni herra Schulz on laatinut päätöslauselman, joka on hyvin perusteltu ja argumentoitu, ja siinä on aivan oikeita johtopäätöksiä. Kuitenkin Kuitenkaan en ole varma, että ymmärsin aivan oikein sen, mikä herra Blackenstein sanoi, sillä jos työjärjestys ei salli minun esittää enää kysymystä, niin siltikin haluaisin välittää tämän hänen korvilleen. Hän siis ehdottaa, että meidän pitäisi pitäytyä siitä, että tuemme tätä päätöslausumaa, vai sanoiko hän aivan päinvastoin? Miten hän tämän tarkoitti? Kiitoksia. Mr. Fleckenstein, herra Fleckenstein, haluaisitteko te vastata? I didn't listen. Sorry. Olen pahoillani, en kuunnellut. But I, ah, ca- but I come back to you I'm, I'm going to give Mr. Tarran the chance to... Annan herra Tarrantille sitten tilaisuuden toistaa kysymys. Yes. Please, Mr. Tarrant. Olkaa hyvä, herra Tarrant. I wasn't sure if you suggest... En ole varma, ehdotitteko te sellaista, että me tuemme tätä päätöslauselmaa, jonka herra Schulz ja muut ovat laatineet, vai tarkoititteko niin, että meidän pitäisi olla hyväksymättä sitä tässä istunnossa. Kiitos. Mr. Fleckenstein. Fleckenstein. I will vote for the... Minä itse äänestän sen puolesta kyllä. Thank you. Uh, that... Kiitos. Nyt sitten muita puhuja puhuja listalla, tai ei ole, muuta puheenvuoron pyyntöjä ei ole. Ja sitten ministeri sitten kun olette valmis, pyydän teitä vastaamaan. Arvoisa korkean edustajan edustaja. Kiitoksia puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä oleellisista kysymyksistä, joita täällä on esitetty. Minä olen hyvin paljon samoilla linjoilla kuin te huolinenne, jotka te täällä ilmaisitte. Euroopan unioni on yksi, yksi yhteisö, ja meidän täytyy ottaa kaikki nämä asiat yhdessä esille Venäjän kanssa. Meidän ei pidä pelätä suoraa puhumista silloin, kun meillä on konkreettisia asioita puhuttavana. Me olemme strategisia kumppaneita ja me olemme sitä myös Venäjän kanssa. Siksi meidän täytyy olla valmiita vastaamaan vaikeisiin asioihin. Haluaisin todeta, että minua ilahdutti tässä keskustelussa kaksi asiaa. Ensinnäkin kukaan ei epäillyt sitä, ettei Venäjä olisi mikään strateginen kumppani meille ja tärkeä sellainen. Ja toinen asia, mikä ilahdutti, oli se, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että modernisaatio ja demokratian toteutuminen ja oikeusvaltion periaate eivät vielä kaikki toimi Venäjällä ja että monenlaisia ongelmia demokratian tiellä vielä Venäjällä on. Minä tulen tietenkin viemään kaiken tämän tiedon komission varapuheenjohtajalle, ulkosuhteedustajalle ja me toimimme kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla. Minä uskon, että kun Venäjän eh, hallitus tulee 24. helmikuuta käymään Brysselissä, niin silloin varmaankin on hyvä eh, tilaisuus ottaa esille taas nämä samat asiat. Minun on lisättävä vielä, että Venäjä on neuvoston asialistan kestoaihe. Meillä on viime vuodesta asti ollut säännöllisesti Venäjän asiat esille tässä strategisen kumppanuuden kohdalla. Me Olemme puhuneet näistä viimeksi syyskuussa ja presidentti von Rompuy tulee tämän, tänäkin vuonna ottamaan nämä asiat esiin. Sitten minulle minä vastaan eräisiin kysymyksiin. Ensin Rova Hautala. Ihmisoikeudet ja ulkopolitiikan korkea edustaja – Minun täytyy sanoa, että parlamentin päätöslauselma, joka viime e, joulukuussa hyväksyttiin Sergei maniskin asiasta ja muista, niin nämä asiat tulivat hyvin, näihin, näihin pitää näihin tutkin, tutkintaan vielä paneutua ja neuvosto tulee kiinnittämään tähän paljon huomiota. Me kiinnitämme asian huomiota kaikilla tasoilla ei pelkästään kaksi kertaa vuodessa neuvotteluissa, vaan myös huippukokouksissa. Ja meillä on voimakasta sitoutumista Venäjään. Sellaisia välineitä, joita tässä työssä käytetään, niitä täytyy hyvin tarkkaan suunnitella. Ensinnäkin meidän täytyy vedota Venäjään, jotta se tutkisi nämä oikeustapaukset vielä tarkemmin. Sitten Rovomen Ruiten ihmisoikeudet eh, ovat uuden sopimuksen keskiössä, kun neuvotteluja käydään, ja näihin tullaan puuttumaan monella tavalla. Me voimme vahvistaa sen, että EUn ja Venäjän sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamisen vähemmistöjen kohdalla on hyvin näkyvällä sijalla tässä sopimuksessa ja se tulee olemaan tulevaisuuden sopimuksen tärkeä elementti. Hyvä puhemies ja hyvät jäsenet, lopuksi minä haluaisin vielä kerrata eräitä tärkeitä asioita. Oikeusvaltio ja oikeuslaitoksen riippumattomuus ovat asioita, joita Venäjän federaatiossa on edistettävä. Euroopan unionin täytyy tukea Venäjää näissä ponnistuksissa. Mielipiteen vapaus, kokoontumisvapaus ovat myöskin tärkeitä rakennuskiviä demokratian rakentamisessa. Venäjä on YKssa, Euroopan neuvostossa ja OECDssä jäsenenä, josta sille juontuu omia velvoitteitaan. Monia huolenaiheita meillä on ja meidän täytyy kannustaa Venäjää etsimään alueelle, joissa kriisejä on kestäviä ratka- ratkaisuja. Vaikka meillä on näin paljon monenlaisia huolia ja Venäjään kohdistuu hyvin paljon haasteita, niin ei pidä unohtaa hyvää kehitystä. Presidentti Medvedev on sanonut, että Venäjällä käydään jatkossakin ihmisoikeuskeskustelua. Meidän täytyy siis hyvin tarkkaan seurata Venäjän asioita ja kiitos kaikista näistä kommenteista ulkopolitiikan korkea edustaja tulee saamaan kaiken tämän tiedon. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Äänestämme kello 12 tänään. Anteeksi, torstaina korjaa puhemies. Tästä äänestetään torstaina kello 12. Istunto keskeytyy kello 12 tänään.